Tämä keskustelu päättyy nyt tähän. Haluaisin kertoa teille, että neuvoston puheenjohtajan kanssa kirjoitan, allekirjoitan 22 lainsäädäntöpäätöstä, jotka liittyvät parlamentin työjärjestykseen numero 74. Ja kello 15 keskiviikkona neljä tekstiä tullaan allekirjoittamaan ja te tulette löytämään tämän päivän pöytäkirjasta näiden otsikot. Ja sitten te pääsette toki kiinni näihin teksteihin. Ja kuten te tiedätte, seuraava kohta esityslistalla on komission puheenjohtajaksi nimetyn lausuma. Haluaisin pyytää, että herra Barroso esittelisi hänen lausumansa.